Äh, kollega Carvalho on äh, sellaisissa tehtävissä, jotka ovat ristiriidassa parlamentin äh, työjärjestyksen määräysten kanssa. Ja minä voin oletella Kodelaikaa Padard Edesiria siitä, että heidät voidaan valita näihin vapautuviin paikkoihin. Viron il- viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle Katrin Saksin nimittämisestä uusiin tehtäviin ja hän tulee korvaamaan kollega Padarin. Mitä tulee välittömien parlamenttivaalien määräysten artiklan 7 alakohdan 1 mukaan, saan ilmoittaa, että kollega Saks on tervetullut tässä parlamentissa ja hän tulee nautimaan kaikista parlamentaarikojen oikeuksista, kunnes hänen mandaatinsa